ryhdymme keskustelemaan neuvoston asetuksesta, joka on siis 12342 kautta 2007 asetus maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä. Annan nyt komission nimissä puheenvuoron komission jäsen Fischerille. Uh, Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Haluaisin sanoa, alkaa aloittaa kiittämällä teitä siitä, että sallitte tämän kiireellisen käsittelyn kahdesta ehdotuksesta, jotka auttavat tilannetta meiri taloudessa. Yhdessä on kysymys siitä, että 186 ja takaisin maks, perimisjärjestelmästä. Tässähän on kysymys hyvin useista toimista, jotka koskevat meijeritaloutta, jonka olemme hyväksyneet. Olen pannut merkille päätöslauselman, joka hyväksyttiin 17. syyskuuta ja taas ja varmasti kaikki nämä ehdotukset, nämä, tämän päivän ehdotus kattaa ne. Mitä tulee pitkän aikavälin toimiin, jotka, main, joka mainitaan, jotka mainitaan ne? Ensimmäinen kokous korkean tason työryhmässä on pidetty ja odotan, että lopullinen paperi tullaan toimittamaan ennen kesäkuun loppua tulevana vuonna. Olen erittäin iloinen voidessani sanoa, että meiritalouden talouden todellisuus on se, että hinnat ovat nousemassa ja emme näe enää äh, tarvetta välintuloon, koska markkinahinnat ovat paremmat kuin intervention välintulohinnat. Mitä tulee ehdotukseen, 186 artikla on jo sellainen, joka koskee useita tuotteita, mutta ei kuitenkaan maitoa ja syy siihen, miksi hinnat vaihtelevat, heilattelevat. Mehän näimme tämän vuonna 2007. Tämä on osoittanut, että on välttämätöntä sisällyttää tosiaan tähän artiklaan myös maito, koska se antaisi komissiolle mahdollisuuden ryhtyä pikaisemmin toimintaan. Eilen maatalousministeri neuvostossa ja Puhuin myös 280 miljoonasta maidon tuottajille, jotta tämä raha voitaisiin nopeasti maksaa, niin yksinkertaisesti tarvitsen oikeusperustaa artiklaan 186. Ajatus olisi kansallisesti jakaa tuotannon mukaan nämä rahat siis vuonna vuosina 2008-2009, mutta ottaen huomioon tietysti kansallisten kiintiöiden katto tämä jaettaisiin syrjimättä niille tuottajille, maidon tuottajille, joihin, joita kriisi on kaikkein kovimmin koetellut. Joten vielä kerran, jotta voisimme käyttää tätä mahdollisuutta, niin meidän pitää saada maito mukaan 186 artiklaan. Kun sanoin, että ilmoitin tai puhuin mahdollisuudesta, että 2200 miljoonaa myönnettäisiin, niin teidän on oltava tietoisia siitä, että budjettiviranomainen parlamentti ja neuvosto, siis valtiovarainministerit joutuvat tekemään tästä päätöksen marraskuussa. Eilen sanoin myös, että tämä on viimeinen raha, joka minulla on taskussani. 300 miljoonaa lukunottamatta, joka on tällainen buffetti, välttämätön jotta voitaisiin välttää Yksi 186 artikla ei ole mikään blankkosekki, jonka avulla voitaisiin esittää mitä tahansa, tehdä mitä tahansa ehdotuksia. Tässä vaiheessa voin sanoa, että eri tuotteiden yksityinen varastointi, sehän voisi sisältää myös juuston on mahdollisuus, koska edellyttäen, että markkinatilanne on sellainen, että voimme perustella sitä. Toinen osa ehdotuksesta koskee kiintiöjärjestelmän hallinnointia. On olemassa jo nykyään mahdollisuus jäsenvaltioilla ostaa tällaisia kiintiöitä, mutta me tässä eh- esitämme mahdollisuuden, että jäsenvaltiot vähentävät niitä kiintiöitä, joita ne ovat ostaneet markkinoilta – jotta ne tällä tavalla voisivat vähentää kansallista kiintiökattoa. Tämä on aivan vapaaehtoinen järjestelmä, koska keskusteluissa on käynyt ilmiselvästi esille, että minkälaiset pakolliset toimet eivät toimisi. Joten kuuntelen mielelläni teidän kommenttejanne ja tässä vaiheessa haluan kiittää teitä. Kiitoksia paljon rouva komission jäsen. Nyt käymme keskustelun poliittisten ryhmien nimissä. Ensin EPP-ryhmä, puolitoista minuuttia. Puheenvuoro on edustaja Dessillä. Herr Frau Kommissar. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Minusta on erittäin hyvä, että parlamentissa puhutaan tästä kiireellisestä asiasta, joka hyväksyttiin. Olemme puhuneet maitokiintiöistä, mutta Tästä ei ollut saatu riittävästi etukäteistietoa. Ja muiden ryhmien kollegat ovat myöskin katsoneet, että tämä on lisä tuki maitoalalle, joka on nyt erittäin vaikeassa tilanteessa. On aivan oikein, että tämä komission ehdotus tulee myöhään ja tämän takia ei voida ryhtyä kaikkeen, mitä haluttaisiin, mutta parempi tämäkin kuin ei mitään. Myöskin minun ryhmässäni on puhuttu ehdotetusta hankkeesta. Ja sen pitäisi olla pakollinen, jotta sillä ylipäänsä on mitään merkitystä. Mutta täällä parlamentissa ja myöskään neuvostossa tämä ehdotus ei saa enemmistöä. Lisäksi joillekin jäsenvaltioille tämä on mahdotonta hyväksyä. Siinä on tiettyjä kiintiöiden leikkauksia. Ja viittaus siihen, että lisättäisiin kiintiöitä se on aivan selvää. Ja hyvä on se, että maito ja maitotuotteet on otettu mukaan artiklan 126. Näin voidaan välttää markkinavääristymiä. Haluaisin sitten tarkistuksen, jotta nämä toimet rajataan kahteen vuoteen ja sitten kun niitä arvioidaan, meidän täytyy suostua siihen, että niitä pidennetään. Ja lopuksi haluaisin vielä kiittää näistä 280 miljoonasta eurosta komission jäsen te olette tulleet parlamenttia vastaan ja teillä ei ollut enempää varoja ja siksi pyytäisin, että torstaina saamme tälle tukoa ja että hyväksytte myöskin tämän tarkistuksen, josta puhuin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Des. Nyt SD-ryhmän nimissä puheenvuoro on edustaja De Castrolla. Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi. Herra puhemies, rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja tuoda esille tyytyväisyyteni tämän talon vastuun tunnosta, kun tämä maito kysymys on otettu yhteiseen markkinajärjestelyyn mukaan tällä tavalla. Tämän säännön soveltaminen, joka liittyy interventioon, antaa meille hyvän välineen vaikealla hetkellä, hetkellä, joka on erityisen vaikea maataloustuottajille ja nimenomaan maidon tuottajille. Ja kuten komission jäsen sanoi, meidän täytyy ottaa ja komission täytyy ottaa huomioon parlamentin pyynnöt ja vaatimukset. Tähän asti toimenpiteet ovat olleet riittämättömät maidon kriisin, maitokriisin ratkaisemiseksi. Tässä viitattiin tällaiseen avoimeen valtakirjaan ja tämä on todellakin poikkeuksellinen toimenpide poikkeuksellisella hetkellä. On tarpeen soveltaa näitä välineitä jokaisessa päätöksentekovaiheessa. Se kuuluu demokraattiseen valvontaan ja komission täytyy tiedottaa parlamentille näistä asioista ja myös näistä uusista valtaoikeuksista, jotka koskevat maito. Se... Eh, la palabra el señor Lyon. Thank you, Chair. Uh, could I to, uh, thank the Commissioner for... Minäkin haluaisin kiittää komissaari siitä, että on täällä tänään selittämässä tätä tilannetta. Ensin haluaisin viitata siihen 27.9. tehtyä päätöslauselmaa ja tukea sitä ja ottaa esille sen, että tilanne on maidonviljelijöille vaikea. Ja myös on hyvä, että olette ottaneet mukaan tämän rahasumman, mistä puhuitte. Mutta se kysymys, mikä tänään on esitettävä, on se, että miksi meidän pitäisi tällaisia kiireellisiä menettelyjä näin va- myöhäisessä vaiheessa hyväksyä. Siinä kuten jo sanoit, elpyminen on ry- äh, lähtenyt jo alulle. Mutta tietystikään emme me vastusta, ryhmämme ei vastusta tällaisia äh, menettelyjä. Ja tämä artikla 186, että siinä otettaisiin mukaan maitotuotteet, niin tällaisessa tilanteessa yleensä ministerit tai komissaari tässä tilanteessa – tulevat parlamenttiin, jotta voisivat ryhtyä toimiin ongelmien ratkaisemiseksi. Ja nyt meiltä pyydetään valtuuksia komissaarille, komissiolle, ilman että meille on tarkalleen sanottu, mihin toimiin he ryhtyvät. Minä ymmärsin aiemmasta puheenvuorostanne, että, että tarvitsette tämän ää, äh, oikeusperustan, jotta voitte nämä ekstra rahat maksaa. Onko tästä kysymys? Voisitteko selkeyttää sitä? sillä muutenhan tilanne saattaa olla se, että me annamme blankosekin komissiolle. Jos te sanoitte, että enempää varoja ei ole, niin ilmeisesti enempää varoja ei ole tehdä jotain erityistä. Ja tällaiset valtuudet voidaan antaa vain, jos ne on rajoitettu ja ajallisesti ja tiettyihin toimenpiteisiin. Vihreiden ryhmän nimissä puolentoista minuutin ajan puheenvuoro on edustaja Hauslingilla. Ja, herr Puhemies, hyvät naiset herrat. No niin, nyt vihdoinkin tämä keskustelu alkaa liikkua. Komission on kannettava vastuunsa ja aamulla näemme jotain muuta. Olisi hienoa, jos parlamentti olisi enemmän mukana näissä kysymyksissä. Ja selvästi sanottuna me emme vastusta rahoitusapua, mutta täytyy myöskin olla selvä siitä, että tämä on kuin pisara meressä. Ja Luxemburgin päätökset eivät myöskään ole vaikuttaneet siihen, että kysyntä ja tarjonta, sehän on ratkaiseva asia, että niitä saataisiin jälleen tasapainoon. Tasa, vapaaehtoiset kiintiöt, no kyllähän niitä voidaan käyttää, mutta ei niillä paljon vaikutusta ole, eivätkä ne vaikuta kovin paljon vähennykseen. Sanoin jo eilen, että meidän pitää pyytää tilintarkastustuomioistuimelta selvityksiä tästä asiasta ja meidän täytyy katsoa, mitä tuomioistuin on sanonut. On sanottu, että meillä pitää olla tarjonnan ohjailua ja me tarvitsemme myöskin eurooppalaiset markkinat, joissa on laadukkaita tuotteita, mukaan lukien maitopolitiikka. Ja mahdollisimman nopeasti meidän täytyy poistaa nämä vientituet, koska niillä on ollut erittäin tuhoisia vaikutuksia. Meillä pitää olla politiikka, joka ei koske pelkästään tätä kriisiä, ja me odottelemme myöskin komissiolta selityksiä. Ja komission selitykset eivät vielä ole tulleet meille. Ja meidän täytyy vahvistaa tuotantoa, jotta voimme antaa lisämarkkinoille lisää valtaa ja jotta voimme tarjota myöskin supermarkettiketjuille etuja. Kiitoksia. Sitten Euroopan konservatiivit ja reformatiivit ryhmän nimissä edustaja Nicholson puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin sanoa, että pidän erittäin hyvänä tätä päätöstä ja viime E- eilen illalla ja tänään valiokunnassahan pystyimme saamaan aikaan enemmän selkeyttä tilanteeseen. Mitä tulee siihen turhautumiseen, joita useat maidon tuottajat tuntevat, on se, että kun he ovat nähneet, kuten herra Laion sanoi, niin sitä, että jotkut versot ovat nousseet maasta, niin he, nämä eivät ole ulottuneet heidän pankkitileillenne Joten tämä on saanut tietysti paljon turhautumista aikaan maidon tuottajien kesken ja monet ovat hyvin ahtailla, mitä rahoitukseen tulee, ovat olleet jo kauan, mutta komission jäsen tämä on hyvä asia, että voimme keskustella, koska en hyväksy 186 artiklaa, niin siis haluaisin, että saisimme rahan mahdollisimman nopeasti tuottajille. Mitä tulee tarkistukseen, haluaisin sanoa, että tuen tarkistusta, siis että tässä olisi kysymys kahden kolmen vuoden aikarajasta. Mutta meidän on tehtävä tämä tosiaan tämän teollisuuden alan su- suojelemiseksi. Kiitos. Kiitoksia herra Nikolson. Ja nyt GUE-ryhmän nimissä kaksi minuuttia puheenvuoro on edustaja Löä Järikillä. Monsieur le Président, Madame... Herra puhemies, rouva komission jäsen. Minun on pakko sanoa, että nämä rahoitukselliset säännöt ovat vain pieni tippa siinä valtameressä, siinä kriisissä, jossa maataloustuottajat nyt ovat. Te tulette käyttämään suuren määrän euroja. Te puhuitte 600 miljoonasta eurosta viime viikolla ja nyt annetaan tämä mainittu summa niille tuottajille, joiden menetykset ovat 200-300 miljoonaa päivässä. Te haluatte käyttää julkista rahaa sillä tavalla, että karjaa teurastetaan ja navetat suljetaan mutta nyt nimenomaan nuoret tuottajat, nuoret maanviljelijät ovat tässä nyt suurimmassa vaarassa, koska tässä täytyy ottaa huomioon myös ympäristönäkökulmat ja miten uskallatte ehdottaa tällaista, kun valtava määrä perheitä tarvitsee maitoa päivittäin ja pian siitä on pula. Nyt on yllättävää se, että haluatte käyttää tätä artiklaa 186 ajaksenne tätä asiaa. Te olette nyt halunnut vapauttaa nämä kiintiöt, jotka ovat, ja tämä toimi on johtamassa siihen kriisiin, siihen, että kriisi pahenee. 2000-2007 kulutushinnat ovat kasvaneet 17 prosenttia, kun taas hinta, jonka tuottajat ovat saaneet, on vähentynyt kuudella, pienentynyt 6 prosentilla. Nyt tarvitaan todella kiireellisiä toimia, jotta autetaan näitä maanviljelijöitä ja tuottajia, jotta heille annettaisiin ja luotaisiin sellaista politiikkaa, jonka he ansaitsevat, ei sellaista kapitalistista politiikkaa, jota heille nyt tyrkytetään. Kiitoksia herra ja Rick. Nyt sitoutumattomien nimissä puolentoista minuutin ajan puheenvuoro on edustaja Morvailla. Biztos asszony, természetesen igennel fogok szavazni, noha tudom, hogy ez a könyöradomány semmit nem old meg. A... Kiitoksia. Tiedän, että se mitä ehdotatte ei ratkaise mitään maanviljelijöiden osalta, mutta kuitenkin kolme kysymystä. Ensinnäkin, mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä tästä kriisistä? Oletteko oppineet yhtään mitään tästä kriisistä? Komission jäsen, tänne mennyt ei ole mikään tsunami tai muu luonnonkatastrofi. Tämä on seurausta erinäisistä huonoista päätöksistä ja se on seurausta myöskin maatalouspolitiikasta, joka on epäonnistunut. Mitä te voitte luvata maanviljelijöille, millä tavalla he voivat välttää tämän tyyppisiä kriisejä tulevaisuudessa? Tämä on kysymys, jonka esitän teille ja haluaisin nyt yksityiskohtaisen vastauksen teiltä tähän kysymykseen. Sitten toinen kysymys. Eilen, kun oli kuulemistilaisuus, sanottiin, että jäsenvaltiot eivät pystyvät täysin käyttämään näitä määriä. Mitä se tarkoittaa? Voivatko jäsenvaltiot tasapainoisesti jakaa nämä rahat niin, että suuret yritykset eivät tästä ainoastaan hyödy, vaan myöskin pienyritykset, perheet, ne, jotka eniten tarvitsevat ja jotka ovat riippuvaisia tästä, jotta yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa. Ja erityisesti ne, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa, mutta myöskin pienviljelijät uusissa jäsenvaltioissa. Miten te lopetatte tämän sietämättömän syrjinnän esimerkiksi meille? Unkarilaisille tarkoittaa sitä, että meidän pitää avata markkinat sataprosenttisesti maataloustuotteiden osalta ja vastineeksi olemme saaneet hyvin pienen osan markkinoista. Miten te aiotte saattaa päätöksen tämän epätasa-arvoisen tilanteen? Kiitoksia edustaja Morbai ja nyt muut puhujat. Seuraavana edustaja Lavia. Signor Presidente, signore Commissario, onorevoli colleghi. Puhemies, komission jäsen, kollegat. Arvostan komission jäsenen lähestymistapaa ja että hän tosiaan on tullut parlamenttiin selittämään – sitä, millä tavalla aiotaan toimia sektorilla Vaikka tästä puuttuvatkin kaikki yksityiskohdat, niin vaikuttaa siltä, että tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan, jotta voitaisiin ratkaista ne ongelmat, joita tuottajat kokevat, mutta nämä toimet eivät yksistään ratkaise niitä ongelmia, jotka heillä on edessään. Mielestäni on kuitenkin kaikesta huolimatta äänestettävä sen puolesta, että 78 ja 186 ja 124 muutettaisiin. Mitä 186 artiklaan tulee, koodissa A ja B puhutaan erilaisten tuotteiden suojelemisesta. Ja välintulo, sitä, se otettaisiin käyttöön silloin, kun hinnat menevät joko ylös tai alas ja toisessa jossain muissa tapauksissa pelkästään silloin, kun hinnat nousevat. Mielestäni en voi hyväksyä sitä, joten haluaisin ryhmäni puolesta ehdottaa sellaista tarkistusta, että komissio tiedottaisi parlamentille ennen kuin se ryhtyy 186 artiklan puitteissa toimiin. Mielestäni tämä tarkistus on samansuuntainen kuin se, mitä sosiaalidemokraatit ehdottavat. Lopuksi haluaisin vedota komission jäseneen ja viitata 17. syyskuuta päätöslausemaan niin, että olisi minimihinnat olemassa olevien kansallisten kiintiöiden ulkopuolella. Nyt, nyt, on, nyt on puheenvuoro minuutin ajan. Edustaja Kapulassa on. Komissaria, todos temos infelizmente a noção da grave situação que o setor do leite atravessa na Europa me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että maitosektori on vaikeassa tilanteessa ja ryhmäni on jo pitkään pyytänyt kiireellisiä toimenpiteitä, sillä monet maanviljelijät ovat olleet vaikeassa tilanteessa. Olemme ryhtyneet aloitteisiin ja tukeneet muilta tulevia aloitteita tässä asiassa. Ja sen takia haluamme toivottaa tervetulleeksi komission aloitteen, vaikkakin se vaikuttaa meistä riittämättömältä. Tänään on äänestetty kiireellisyyden puolesta, mutta haluaisin kuitenkin ottaa esille sen, että Euroopan parlamentti olisi, saisi tietoa niistä toimenpiteistä, joihin komissio ryhtyy tulevina päivinä. Me pyrimme saavuttamaan markkinoiden tasapainon niin, että maanviljelijät saisivat kunnolliset tulot. Nyt minuutin ajan edustaja Paulsen. Tack, herr ordförande. Kiitos puhemies ja kiitos rouva komission jäsen. On tietysti selvää, että on pakko ryhtyä pikaisiin toimiin, kun kriisejä tapahtuu eri elinkeinoaloilla, kuten esimerkiksi pankeissa, autoteollisuudessa ja nyt sitten tuottajien kohdalla. Mutta näitä kriisejä, kriisejä tulee jatkuvasti Ehkä maito ole kysymyksessä seuraavalla kerralla, vaan pikemminkin vilja tai jokin muu tuote. Ja itse uskaltaisin mennä hieman sen ulkopuolelle, mistä tässä keskustelussa itse asiassa on kysymys. Koska emme voi aina ratkaista akuutteja ongelmia, vaan meidän on myös löydettävä aikaa ja jaksamista ja poliittista suunnittelua niin, että voisimme saada aikaan yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan, joka on kestävää, joka antaa voimaa ja joka on joustavaa ja jolla voitaisiin kaikkein pahimmat seuraukset hintojen epävakaudesta välttää. Mutta minä haluan tosiaan, että maaseutu elää Euroopassa ja maaseutu ei elä Euroopassa ilman maanviljelijöitä eikä liioin ilman eläimiä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Paulsen. Nyt en näe paikalla herra Boveta. Vai onko? On. Mikä? Olkaa hyvä. Jose äh, äh, Bove kann leider nicht hier sein. Jose Bové ei päässyt paikalle, eli niin minä puhun vielä kerran. Minulla on vielä kysymyksiä komission jäsenelle. Uskoko hän todellakin, että protestit loppuvat nyt, kun varat ovat loppuneet? Ja aamulla sanoin, että mielestäni parlamentti kun puhui Blankosekista, me emme tiedä mitä komissio sillä tekisi. Ja minun mielestäni komissio ei ole osa ratkaisua, vaan osa ongelmaa ja pidän edelleen kiinni tästä kammasta. Mutta meidän täytyy nyt katsoa asioita silmiin. Ja toisille kollegoille haluaisin sanoa, että meidän täytyy rajoittaa näitä toimia. Meidän pitää rajoittaa näitä tietyksi ajaksi jota parlamentillakin on sanansa sanottavana näissä kysymyksissä. Mutta yksi kysymys vielä. Aina puhutaan siinä, että meidän täytyy edistää uudelleenjärjestelyitä. No mitä uudelleenjärjestelyt tarkoittavat? Onko se niin, että edelleenkin annamme varoja pienyrityksille ja sitten saman verran suurille yrityksille? Mielestäni tällaista politiikkaa ei voida jatkaa meidän täytyy katsoa, miten näitä rakenteita voidaan muuttaa alueilla, joilla on hyvin paljon ongelmia ja miten varoja siellä voitaisiin käyttää ja jossa nämä rakenteet ovat eniten vaarassa. Siinä pitäisi keskittää näitä apuja. Ki- kiitoksia, herra Hausling. Nyt edustaja Flosovic, hän, myöskään, hän ei myöskään ole paikallaan. Onko hän täällä? Ei. Niinpä. Sitten seuraavana edustaja Ferreira, minuutti. Kiitoksia puhemies. Rouva komission jäsen, komission ehdotus on oikeastaan epäonnistumisen myöntäminen maitosektorin politiikan epäonnistuminen myöntäminen, joka on ollut todella surkeaa nyt olemme todellakin kaukana niistä tarvittavista korvauksista. On tärkeää, että rima nostetaan oikealla kohdalle, koska nyt on rohkaistu ainoastaan tämän tuotannon lopettamista. On valtava määrä maanviljelijä maidontuottajaperheitä, jotka ovat riippuvia tästä toimialasta – näillä toimilla maaltapako lisääntyy. Jos olisi nopea interventio, jonka kautta luotaisiin oikeudenmukaisia hintoja tuottajille, se olisi oikein. Nyt tarvitaan todellakin laajempia toimenpiteitä, ei tällaisia yksittäisiä pieniä toimenpiteitä. Meidän täytyy palata tiettyihin seikkoihin ja katsoa, mitä 2015 tapahtuu näiden kiintiöiden osalta. Edustaja Dodd, minuutti. Thank you. Um, like the Kiitos, kuten edustajien enemmistö tässä parlamentissa äänestin tänään kiireellisten toimien puolesta artiklassa 186 rahoitusapu meiritaloudelle on todella välttämätön ennen kaikkea mitä tulee pieniin perhetiloihin, kuten esimerkiksi Pohjois-Irlannissa. Jos komission jäsen 186 artiklaa on muutettava, jotta voitaisiin 280 miljoonaa saada käyttöön, niin silloin anna sille laajan tukeni. Voimme vain toivoa, että raha maksetaan ja jaetaan nopeasti. Monet maanviljelijät ovat odottaneet aivan liian kauan, jotta he voisivat saada tarvittavan tuen. Joka tapauksessa, mitä tulee artiklaan 18584 tulee, niin olen pettynyt, koska nämä eivät vaikuta yhdistyneeseen, kuningaskuntaan. Siihen riittyy, niihin riittyy monta kysymystä. Esimerkiksi siihen, että Euroopan alueiden välillä syntyy epätasainen pelikenttä. Mitä tulee komission nykyiseen politiikkaan? Kiitoksia edustaja Dots. Nyt puheenvuoro puolentoista minuutin ajan edustaja minuutin, puolitoista minuuttia, korjaa puhemies, herra edustaja Beshy. Merci, monsieur le président. Il faut de la cohérence en politique. Kiitos puhemies. Viime viikkoina on oltu yksimielisiä siitä, että komissiolta on vaadittu vastauksia ja me äänestämme kyllä näiden vastausten puolesta, vaikkakin nämä vastaukset tulevat myöhään. Ja tässä on täytynyt, meillä on ollut jo kanta parlamentissa ja tässä on täytynyt odottaa myös ministerien kanta. Ja tämä summa, joka vaikuttaa hyvin lyhyellä aikatähtäimellä, ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, sillä kysymyksessä on pitkän tähtäimen kysymykset, miten kiintiökysymyksiin vastataan esimerkiksi. Eli jos meillä on ensin sääntelymenettely ja miten voimme toimia, jotta voitaisiin välttää kriisejä tulevaisuudessa. Mutta tällä hetkellä kysymys kuuluu vain se, että miten käsitellään artiklaa 186. Ja hyvä komissaari, kysymykseni on täysin yksinkertainen. Artikla 186 aivan konkreettisesti, mitä sillä tehdään, mistä lähtien ja millä tavalla? Muchas gracias. Paljon kiitoksia. Herra Besy, minuutin ajan puheenvuoro on nyt edustaja garcía Perezille. Señora komissaria, hace un mes de... Kiitoksia puhemies, rova komissio. Kuukausi sitten keskustelimme ja äänestimme tästä, tässä talossa asiasta, joka koski samaa maitosektoria. Nyt me keskustelemme sitten uusista toimenpiteistä, jotka pohjautuvat artiklaan 186 sen mukaan, kun te halusitte. Meidän pitäisi kuitenkin nyt pohtia tätä kysymystä globaalilla tavalla. Tämä on kysymys, joka on huolestuttanut meitä kaikkia jo kuukausien ajan. Me tarvitsemme eurooppalaisia yhteisiä sääntöjä, tarvitaan tiettyjä minimiitä tällä sektorilla ja meidän täytyy myös katsoa laajemmin yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista. Kun ajatellaan tätä summaa, joka nyt budjetissa on, toivotamme se tervetulleeksi, mutta meidän täytyy muistuttaa siitä, että tässä talossa on hyväksytty myös päätöslauselma, jossa hyväksyttiin tietty määrä miljoonia euroja tämän kriisin ratkaisemiseksi. Kiitoksia ja nyt edustaja Raim. Puhemies, hyvät kollegat. Artiklan 186 on muutos ja komissio on aikaisemmin ollut hyvällä tiellä uudistaessaan maatalouspolitiikkaa. Tässä on keskitytty tulevaisuuteen suuntautuviin yrityksiin. Ja tällä hetkellä maitojärjestelmä on kulmassa umpeen. Ja tähän liittyy myöskin jälkeenjäänyt kehitys. Markkinat alkavat pikkuhiljaa torjua ja siksi torjun tämän ehdotuksen. Se, mitä komissio on vaatinut parlamentilta, nopeita toimia. Ennen kuin Lissabonin sopimus astuu voimaan, tällä yritetään 126 artiklan muutoksella varmistaa parlamentin liikkumavara ja siksi torjun tämän tarkistuksen. Mutta jos parlamentti kriisiaikoina voi rajoittaa komission toimintaa ja antaa sille toimintamahdollisuuksia, myöskin tulevissa kriiseissä artikla 152, se olisi parlamentille silloin mahdollista. Kiitos. Kiitoksia, herra Reimers, Rova Reimers. Nyt puheenvuoro kahden minuutin ajan edustaja Ashworth. Thank you, President. Kiitos puhemies. Puhemies, maitotalous elää kriisissä ja haluaisin tässä onnitella komissiota hyvin ajankohtaisesta toiminnasta, joka sattuu aivan oikeaan. 280 miljoonaa euroa on realistinen summa ja varmasti alalla se, sitä pidetään tervetulleena. Mutta mitä tulee artiklaan 186, niin on kuitenkin saatava tämä aika, jotta tämä voitaisiin ajoissa maksaa. Siksi tuen sitä, vaikka olisin pikemminkin sitä mieltä, että tämä, tätä rajoitettaisiin vuoteen 2013 viimeistään. Mitä tulee kansallisiin takaisinosto, kiintiö takaisinostojärjestelmiin, siis silloin kun on kysymyksessä tuottajat, jotka ylittävät kiintiöt, minulla on varauksia – koska tässä mielestäni rangaistaan tosiaan tehokkaita tuottajia, siis nuoria, jotka ovat todella tämän koko teollisuuden alan tulevaisuus. Heille lähetetään aivan väärä viesti. Me elämme hyvin vai ailahtelevilla markkinoilla ja tällä talo, teollisuuden alalla tarvitaan pitkän aikavälin strategiaa ja tosiaan olen ollut tässä kauan jo komission jäsenen tukia ja haluaisin rohkaista häntä tosiaan jatkamaan tällä tiellä, joka on pitkän aikavälin välin strategia, eikä lyhyen aikavälin reaktio. Kiitoksia herra Ashworth. Nyt puolitoista minuuttia puheenvuoro edustaja Kalinowski. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani komisarz mam komission jäsen toivon että maidon tuottajien pahin hetki on jo ohi päätös tukea maidon tuottajia 280 miljoonaa eurolla ensi vuonna on hyvä merkki, mutta edelleen on hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, mihin jatketaan tästä maidon tuotannon ja maidon tuottajien kanssa. Kaikkein tärkein kysymys on kiintiöiden tulevaisuus maidon tuotannossa. On kaksi suuntausta tällä hetkellä. Ensinnäkin Ensimmäinen on tulosta siitä, kun uudistettiin yhteistä maatalouspolitiikkaa ja siinä jatkuvasti lisättiin, ja joka johti siihen, että vuonna 2015 luovutaan kiintiöistä. Ja toiseksi ollaan vähentämässä tuotantoa maidon osalta. Ja nämä kaksi ovat ristiriitaisia keskenään. Mielestäni voidaan pitää kiinni kiintiöistä, mutta ainoastaan, jos jäsenvaltioiden kiintiöt pohjautuvat reiluille kriteereille. On hyvin vaikea miettiä, mitkä ovat oikeudenmukaisia kriteereitä, mutta kannattaa ainakin yrittää. Mitä tulee artiklan 186 toimialan laajentamiseen, niin kyllä se käy, mutta silloin pitää määritellä, mikä rooli ja mitä välineitä komissio tulee käyttämään. Kiitoksia herra Klinowski. Nyt puheenvuoro on minuutinen edustaja Kelillä. Niin, maitokriisi on hyvin vaikea asia ja näin voidaan sanoa, että komissiossa ei ole onnistuttu. Nimittäin aikaisemmin on puhuttu siitä, että joissain maissa hinnat ovat laskeneet ja komission pitäisi toimia nopeammin ja sen takia tämä on hyvä menettely nyt. Jos ajatellaan äh, maitosektoria Irlannissa, ne ovat usein perheyrityksiä ja ovat äh, tällä hetkellä lähellä konkurssia. Ja nyt he etsivät mahdollisuuksia selvitä, kun sitten esimerkiksi samanaikaisesti pankkeja autetaan taloudellisesti. Herra Keli, voisitteko ystävällisesti puhua vähän hitaammin, sopiiko? Anteeksi. 280 miljoonaa, joka eilen, josta eilen sanottiin, on hyvä asia, mutta kyseessä on paljon suurempi ongelma. Aikaisemmin puhuttiin sitä, että 600 miljoonaa pitäisi olla käytössä, jos ajatellaan pieniä maanviljelijöitä, niin tästä luvusta pitäisi pitää kiinni ja komission pitäisi koko maitotarjonta kysymystä käsitellä tulevaisuudessa, sillä muuten joudumme jatkossa hankalaan tilanteeseen. Kiitoksia, herra Kelly. Ja nyt minuutin ajan puheenvuoro on edustaja Jeglellä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Kyllä. Meidän pitäisi suostua siihen, että maito otetaan mukaan artiklan 186 ja toivottavasti näin käy huomenna. Me emme aina voi kritisoida sitä, että komissio on liian hidas, että se on jälkijunassa. Nyt meillä on mahdollisuus toimia nopeasti ja meidän tulisi tarttua tähän mahdollisuuteen. Meidän täytyy myöskin valvoa tätä ja EPPn tarkistuksella myöskin pyrimme toimimaan näin. 280 miljoonaa, no monet ovat puhuneet tästä, no se on tietysti pisara meressä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on nyt budjettikauden loppuvaihe. Ja täytyy muistaa, että enempää ei ole, meidän täytyy hoitaa tämä kokonaistilanne. Emme halua mitään 280 miljoonaa menee niille maidotuottajille, joihin tämä kriisi on kaikkein pahiten iskenyt. Tässä puhutaan nyt maitomarkkinoista, kyse on ihmisistä ja kyse on maaseudusta. Ja muissa asioissa sanotaan aina, että haluamme suojella heitä. No, tuetteko sitten tätä maito, kiin, maitorahastoa, josta puhuttiin iltapäivällä? Haluaisin sanoa tämän selvästi, että olin iloinen siitä. Me tarvitsemme kiireellisesti tällaista merkkiä ja myöskin nämä varat ovat mukana vuoden 2010 talousarviossa. Kiitos. Kiitoksia rouva Jegle. Nyt siirrymme keskusteluun ilman puhelistaa. Ensinnä, ensimmäisenä edustaja Patral. Senhor Presidente, Senhora Komissaria, Puhemies, komission jäsen Tämä kiireellinen toimi on mielestäni erittäin hyvä. Se, että maito sisällyttäisiin 186 artiklaan, se on tärkeää ja kiireellistä. Hyvin vakavassa tilanteessa, kuten tämä, niin tarvitsemme kiireellisiä toimia teollisuuden suojelemiseksi sekä taloudellista että sosiaalista syistä. Minä tulen maasta Portugali ja sellaiselta alueelta sieltä, missä maitotalous on erittäin tärkeä. Ja se on siis hyvin sosiaalisesti haavoittuva alue. Ja Toimet, joita nyt ehdotetaan, ovat aika lieviä, mutta tietysti tarpeellisia ja kiireellisiä. Olen myös huolissani niistä uusista valtuuksista, joita komissiolla nykyään nyt on, koska tässä kriisissä komissio on ollut aika jäyheä ja esittänyt hyvin heikkoja ja myöhäisiä toimia kovan painostuksen alla – haluaisin, että 286 artiklaan tulisi liite, jossa puhutaan niistä toimista, joita komis, joihin komissio voisi ryhtyä, siis tuntuvista toimiin koko sektorin suojelemiseksi. Perdon, el señor Jar. Nyt edustaja Jar. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää komission tästä ehdotuksesta, mutta haluaisin arvioida yhtä asiaa, eli tätä vapaaehtoista järjestelmää maitokiintiöiden osalla. Mielestäni tällainen toiminta, se voi olla, toimia ainoastaan pakolliselta pohjalta eikä vapaaehtoiselta pohjalta. Mielestäni tämä tällainen vapaaehtoinen järjestelmä olisi haitallinen. No sitten, miten tällä asetuksella voidaan lisätä kiintiöitä, meidän täytyy miettiä, millaista rahoituksellista vaikutusta tällä on ja kaikki tämän tyyppiset toimet on torjuttava, kun ajatellaan maitonkiintiöiden loppumista. Sehän on väline, jota tarvitaan tulevaisuudessa, jotta yritykset voivat paremmin päästä markkinoille. Eli haluaisin torjua tämän ehdotuksen osan, mutta muut osat ehdotuksesta voin kyllä hyväksyä. Kiitoksia edustaja Jaar. Nyt puheenvuoron edustaja Cortesilla. Señor presidente, señora komissaria. Herra puhemies, rouva komission jäsen, on selvää, että nyt ollaan tekemässä, ryhtymässä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka pyrkivät vaikuttamaan voimakkaasti maitokriisiin. Kun ajatellaan näitä tiloja, maitotuottajia, tiedämme, että nämä toimet vaikuttavat voimakkaasti heihin he, jotka ovat saaneet tukea, pyytävät, että he saisivat sellaisen kohtelun, jonka he ansaitsevat. Kun ajatellaan näitä investointeja ja toimia ja sitä vastausta, jonka haluamme antaa tuottajille, me muokkaamme näiden toimien kautta heidän tulevaisuuttaan ja se meidän täytyy ottaa huomioon. Nyt edustaja McGuinness. Puhemies, kiitos komission jäsen. Kaikkein tärkeimmät sanat, joita komissiosta tuli, oli se, että markkinahinnat ovat noususuunnassa ja meidän pitäisi tunnustaa se parlamentissa ja pitää huolta siitä, että tämä välitetään myös ma- maanviljelijöille. Siis 280 miljoonaa olisi heidän käytössään, mutta kaikki kannustimet ovat paljon enemmän kuin se vain, että heille annetaan maksuja. On tärkeää ja siis tunnustaa se, että interventiohintoja on käytetty hintojen ylläpitämiseksi sillä, siis alha, mahdollisimman alhaisella tasolla. Minä tuen sitä, että 186 artiklaa laajennettaisiin, jos tosiaan teidän on maksettava tämä 280 miljoonaa, joka mielestäni ovat symbolinen summa pikemminkin kuin merkittävä summa jos katsomme, mitä tapahtuu vuoden 2013 jälkeen, mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, ne politi- poliittiset ryhmät, jotka siis pitäkää huolta siitä, että myös olette valmiita rahoittamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa 2020 jälkeen. Musta tapauksessa sananne ovat tyhjiä. Edustaja Bove. Oui, excusez-moi, je devais venir tout à l'heure, euh, mais pris. Niin, anteeksi, minun piti olla täällä jo aikaisemmin, mutta minun piti kertoa ranskalaisille kuulijoille, mitä eilen tapahtui Luxemburissa. Mielestäni komission päätös on huono, sillä uudelleen järjestely on tässä ainoa asia, mistä puhutaan. Eli meillä on tällä hetkellä Ranskassa vähentynyt maidontuottajien määrä lähes puoleen. Ja tämä summa, mistä tekstissä puhutaan, niin tämä auttaa niitä, jotka ovat ylittäneet kiintiön. Meillä on kuitenkin sellaisia hyvin vaikeita alueita, joissa maitoa tuotetaan, ja tämä ehdotus ei mene hyvään suuntaan. Ja tämä 280 miljoonaa mistä puhuttiin, niin tämä on 50 euroa vuodessa per maitotila. Tämähän on aivan vain pisara. Tämä, kun ajatellaan tätä viljelijöiden kriisiä, niin tämä on melkein loukkaus. Jos ajatellaan yhteispäätöstä maataloudessa, niin tässä tilanteessa ei ole hyväksyttävää, että annetaan tällainen blankosekki komissiolle. Kiitos, kiitoksia herra Bove. Ja nyt sitten edustaja Nikulesku. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin esittää komission jäsenelle kysymyksen. Haluaisin kiittää siitä, että hän on tänään paikalla. Sanoitte, että varat, jotka oli luvattu maitosektorille – ne annetaan jäsenvaltioille historiallisista syistä. Ja monet jäsenvaltiot eivät ole tähän tyytyväisiä ja siksi ne vaativat, että markkinat vapautetaan, koska joskus jäsenvaltiot eivät pysty tuottamaan riittävästi omaan kulutukseensa. Voisitko puhua vähän hitaammin? Niin, siis en nyt halua ylittää aikaani, mutta komission jäsen sanoi, että varoja annetaan jäsenvaltioille historiallisten kriteerien pohjalta, mutta monet jäsenvaltiot katsovat, että tämä on epäreilua. Ja tästä syystä vaaditaan, että markkinat vapautetaan. Etkö katso, että käyttämällä historiallisia kriteereitä me saatamme vain vankentaa tätä epäoikeudenmukaista tilannetta? Nedelcheva.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 että kriisistä kärsivät monet tuottajat, monet perheet, mutta he eivät ole saaneet riittävää vastausta. Tämä sektori Euroopassa on siis pulassa ja nyt tarvitaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita jäsenmaiden pitäisi soveltaa. Haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne siihen, että tämän 1224 voimme hyväksyä vain osittain Bulgarian osalta ja näiden äh, kiintiöiden muutokset ovat sellaisia, että täytyisi säilyttää mahdollisuus kansallisiin varauksiin kiintiöiden osalta. Bulgarian maitotuotanto on uudistumassa ja se tulee olemaan kilpailukykyisempi jatkossa. Rouva komission jäsen. Kiitoksia rouva Nedelcheva. Pani komisarz, oczywiście z Kiitos puhemies. Tietysti me pidämme erittäin hyvänä tätä uutta päätöstä auttaa maanviljelijöitä, puolalaiset maanviljelijät mukaan lukien, mutta emme kuitenkaan voi, olla, voi sivuttaa sitä tosiseikkaa, että kun puhumme rahasta, millä tavalla se raha käytetään. Tuleeko se päätyykö se niille, jotka tarvitsevat kaikkein eniten sitä, eli kärsivät eniten kriisistä. Minä en puolla sitä, että kaikille annetaan vähän, eli ei auteta ketään. Haluaisin myös puhua hieman historiasta ennen kuin puhun tulevaisuudesta. Puolitoista vuotta sitten suunnilleen maanviljelijät saivat hyvän hinnan maidostaan ja silloin he saivat tukia myös unionilta koko sektorin uudistamiseksi. Meidän on valmistauduttava tulevaisuuden varalta niiden virheiden pohjalta, joita menneisyydessä on tehty, koska ne ovat, virheitä on tehty ja meidän pitää tietää, kuinka tämän sektorin kehitystä suunnitellaan, jos käytetään rahaa suoriin tukiin – mitä maaseudun kehittymiseen, kehittämiseen tulee ja myös siis maitokiintiöihin. Senior. Kiitoksia ja nyt edustaja Sikirsk. Pani komisarz, stawiam pytanie, na co chce komisja przeznaczyć te dwie... Kiitoksia. Yksi kysymys. 280 miljoonaa euroa. Mihin ne käytetään? Uudelleenjärjestelyihin? Vai niin kuin 20 jäsenvaltiota halusi, ikään kuin injektio markkinoille. Mielestäni meidän pitäisi tukea mekanismeja näillä varoilla. Mielestäni viljelijät eivät tällä hetkellä voi jatkaa uudistusta. He eivät pysty saamaan lainoja. Nyt ei ole oikea hetki investoida. 280 miljoonaa euroa. Se on kaksi euroa per EU-ssa tuotettu maitotonni. Komissio haluaa vähentää tuotantoa kiintiöjärjestelmällä, mutta emmekö voisi tehdä samoin kuin sokerimarkkinoilla? Meillä saattaa olla puutetta maidosta. Onko tämä nyt oikea hetki vähentää maidon ja viljan tuotantoa. Kiitoksia. Sitten edustaja Dorfman. Herr Präsident, geschätzte Frau Kommissarin. Puhemies, komission jäsen. On hienoa, että te komission jäsen vain muutama viikko sen jälkeen, kun täällä päätettiin päätösasemasta, joka liittyi maitoalaan, olette nyt ryhtymässä toimiin noudattaaksemme toimeitamme. Mitä tulee artiklan 186, Siihen ehdotukseen olen tyytyväinen ja myöskin tähän ajalliseen rajoittamiseen mielestäni se vaikuttaa järkevämmältä. Myöskin kannatan sitä, että erotetaan nämä kiintiöt. Mielestäni tämä takaisinosto osa on mielestäni vähän ongelmallisempi. Te sanoitte, että tämä kriisi ei johdu kiintiöistä, ja mielestäni tämä takaisinosto osio ei mielestäni ole aivan järkevä. Mielestäni emme vielä ole lopussa, vaan meillä on edelleen muita toimia edessämme, esimerkiksi vuoristoalueilla, missä maidon tuotantoon ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Kiitoksia ja nyt viimeinen puheenvuoro annetaan edustaja Kestinger, Kestingerille. Sehr geehrte Frau Kommissarin, werte... Hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Minäkin haluan kiittää näistä 80 miljoonasta ja toivon, että nämä varat auttavat myöskin euro- itävaltalaisia maidontuottajia, koska siellä sitä todellakin tarvitaan. Ja te tiedätte hyvin tämän tilanteen vuoristoalueilla ja myöskin pienillä perhetiloilla. Komission jäsen Itävalta vastusti aina kiintiöiden poistamista. Me haluaisimme jatkaa niitä ja tietysti yritämme, että viljelijämme valmistautuvat tähän ja yritämme auttaa heitä mahdollisuuksien mukaan. Ja tulee näihin vapaaehtoisiin kiintiöihin, sitäkään en oikein jaksa ymmärtää. Tällä tavalla kallistettaisiin näiden kiintiöiden maksua ja hintaa, ja sitten meidän pitäisi selittää tämä itävaltalaisille viljelijöille. Kiitoksia rouva Kostinger. Nyt puheenvuoro on komission jäsenellä rouva Fischerillä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kun olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti keskustelua. Minun on sanottava, että joistakin puheenvuoroista saattaisi saada vaikutelman, että tämä on ensimmäinen askel meiritalouden auttamiseksi Euroopan unionissa. Mikään ei voisi olla väär, enem, väärempää. Siis, siis tammikuussahan me jo aloitimme interventiot, vientipalautukset ja ryhdymme kaiken näköisiin eri toimiin kesän aikana, joten parlamentin uuden jäsenet meidän varmasti pitäisi tehdä erityinen, eri, erillinen tutkimus niin, että voitte nähdä, mitä viime tammikuusta on tapahtunut. Mitä tulee niihin kohtiin, jotka koskevat näitä kahta edusta, minun on toistettava, että tämä takaisinosto järjestelmä ei ole mikään uusi järjestelmä, vaan se on jo olemassa. Jäsenvaltiot voivat käyttää sitä, jos he haluavat auttaa joitakin erityisiä maidon tuottajia. Tämä on tarjous ja siksi en halua tehdä siitä pakollista. Mutta sillä tavalla voidaan auttaa maanviljelijöitä lopettamaan mikäli, ja jäsenvaltiot voivat käyttää tätä, mikäli ne niin haluavat. Siis tämä on yksi osa tästä keskustelusta. Ja toinen osa, joka on näyttänyt kiinnostavan huomattavasti enemmän, on 186 artikla. Ensiksi minun on sanottava, että syy siihen, miksi maitotuotteet halutaan ottaa mukaan 186 artiklaan on se, että haluamme voida reagoida pikaisesti enkä näe mitään syytä, miksi maitotuotteet eivät olisi osa 186 artiklaa, kuten muut ennen kaikkea esimerkiksi lihasektorilla, mutta tuotteethan ovat siinä mukana. Ja yleisesti ne, jotka pelkäävät sitä, että komissio saisi jonkunnäköisen blankkosekin ja voisi tehdä sitten mitä tahansa, niin heidän olisi pidettävä mielessään se, että 186 artikla on luonteeltaan hyvin myönteinen järjestelmä, jonka avulla pyritään auttamaan vaikeuksissa olevia ihmisiä siten, että toimitaan hyvin nopeasti. Joten ei tämä ole mikään blankkosekki. Siitä tullaan keskustelemaan, kuten varmasti tiedätte, hallintokomiteassa. Olen kuunnellut ajatuksianne siis kaksi, kolme, neljä vuotta aika reaalisena aikana, mutta – Minähän olen tietysti kuunnellut sitä, mitä te sanotte. Sitten on tietysti paljon erilaisia virheitä liikkeellä, väärinkäsityksiä. Siis tässä ei ole jälleen raken... uudelleen strukturoinnista kysymys, vaan on kysymys siitä, että maksetaan rahat hyvin nopeasti, kun muodollisuudet ovat, on saatu selväksi. Ja on saatu myös marraskuun kokouksesta päätös, että meillä on vuoden 2010 talousarvio allekirjoitettu. Silloin voimme toimia välittömästi. Näin ei olisi, jos ei 186 artiklaa olisi hyväksytty, joten ei ole kysymys uudelleen strukturoinnista, vaan kuten sanoin, niin se on mahdollisuus jäsenvaltioille tästä kansallisesta kuoresta, kirjekuoresta ottaa rahaa ja maksaa se eniten tarvitseville millä tavalla ne pitäisi jakaa. Minä olen sanonut, että tuotannon perusteella tämän täytyy tapahtua. Olen kuullut muitakin ajatuksia, mutta jos aloitamme sisäisen keskustelun siitä, millä tavalla nämä rahat jaettaisiin, niin silloin olisimme päässeet jo ensi vuoden loppuun, koska paljon hienoja ajatuksia esitettäisiin, mutta koskaan emme löytäisi yhteistä melodiaa tässä asiassa. Voisinko sanoa vielä tai vastata joihinkin kysymyksiin, siis tuottajajärjestöt, on mielestäni aivan upea mahdollisuus, vaihtoehto, itse asiassa välttämätön. Olen täysistunnossa aivan selvästi sanonut, ennen kaikkea on kysy, kun on puhuttu hedelmä- ja vihannesjärjestelmästä. Jos maanviljelijät käyttävät aikaa siihen, että ne kilpailevat keskenään sen sijaan, että ne kilpailisivat vähittäissektorin kanssa, tiedän, ketkä häviäisivät, joten tosiaan liittykää yhteen niin, että voisitte olla huomattavasti vahvempi järjestö koko elintarvikeketjussa. Aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että meillä on ongelma. Miljardi ihmistä näkee nälkää eikä saa tarpeeksi sitä, mitä he tarvitsevat, siis ruokaa, joten itse asiassa minua loukkasi se, että näin eurooppalaisten maan maidon tuottajien kaatavan maitonsa pitkin peltoja samalla kun on olemassa ongelma maailmassa. Mielestäni se nyt ei ole paras kuva Euroopan maataloudesta. Ja minun on sanottava vielä sitten, että minun tekee suuren vaikutuksen se tosiseikka, että nämä kaksi jäsentä Bove ja Hoisling ovat tosiaan pitäneet kiinni puhe pitäneet kiinni puheajasta. Hetkinen, tai en siis mielestäni aivan fiksusti hoitivat tämän, että että ensin toinen käytti puheenvuoroa tässä catch the eye, eli puheenvuorossa ilman puhujalista. Kiitoksia, rouva komission jäsen. Tämä kohta on nyt käsitelty ja siitä äänestetään huomenna. Me jatkamme istuntoa huomenna keskiviikkona 21. päivä kello 9 ja esityslista on nähtävissä internetissä. Tämä istunto päättyy.